colleagues, we will begin the We should begin on time. No niin, kollegat, aloitamme äänestykset. Meillä on hyvin pitkät äänestykset. Tiedän, että ihmisillä on torstaisin eri matkustusjärjestelyjä, joten aloitetaanpa. Aloitamme hyväksymällä esityslistan ja jos vastustusta ei ole, niin sitten esityslista on hyväksytty tässä eh, kielivalikoimasta. Haluaisin sanoa, että tanskaa, kroatiaa ja iirin kieltä ei ole tänään käytössä. Vielä eräs tekninen kysymys eh, eh, on se, että me käytämme tätä hyvin suurta salia varsin usein ja koska me olemme live ja käytämme tätä hyvin suurta salia, niin näiden mikrofonien kohdalla teidän pitäisi vähän lähemmäksi mennä mikrofonia, kun puhutte. Muuten on vaikea kuulla teidät tarkkaan. Minä nyt vain välitän tämän viesti. Jotkut puhuvat niin, että mikrofoni on tuolla kaukana. Ihan vain tiedoksi teille tämän ja välitän teille tämän viestin. No niin, meillä on siis äänestyksiä. Herran Nagin äänestys tulee kestävänä 40 minuuttia, muut ovat varsin lyhyitä, jotta saatte vähän äh, näkemystä äänestysten aikataulusta. Niin, ja ennen kuin menemme äänestyksiin. Meillä on kohta kolme, jotka, joka on pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista 3. lokakuuta, 5. syyskuuta, 31. elokuuta, 15. 16. kesäkuuta ja 30. toukokuuta. Ja jos kukaan ei vastusta näitä pöytäkirjaa, niin sitten ne on hyväksytty. Sitten voimme mennä ensimmäiseen äänestykseen. joka on kohta viisi, sanoo puheenjohtaja. Ähm, onko kaikilla sähköinen äänestyskortti mukana, niin menemme siis kohtaan viisi, sanoo puheenjohtaja. Anteeksi kollegat, kohta neljä joka on operatiivinen strateginen yhteistyö Georgian ja Europolin välillä. Minä olen esittelijä ja voimme mennä äänestämään. Tarkistus yksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi, äänestys alkaa. päättyy, hylätty. Tarkistus kolme äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty myöskin. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta, 3 vastaan, 6 tyhjää. Ja sitten menemme seuraavaan kohtaan. Kohta 5. Tämä on Ukrainan ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus. Tässä esittelijä on Maria Gabriel ja voimme äänestää, jos kollegoille sopii, voimme äänestää yhtenä ryhmänä tarkistukset yhdestä neljään. Sopiiko tämä? Että halua äänestää näitä yhtenä ryhmänä. Hyvä on. No sitten tarkistus yksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi äänestys alkaa. Päättyy. Päättyy. Myöskin hylätty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty myöskin. Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 34 puolesta, 3 vastaan ja 6 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. No niin, hyvät kollegat, menemme kohtaan kuusi, jossa on kyse joustovälineen värien käyttöönotosta tämänhetkisen muuttoliikepakolaisia turvallisuuskriisiin liittyvien välittömien budjettitoimien rahoittamiseksi. Tässä esittelijänä on edustaja Makovei. Äänestämme tarkistuksesta yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. hylätty, Hyväksytty. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. päätty, Ja hylätty. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys näin muutetusta tekstistä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 38 ääntä, kolme vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Ja menemme nyt kohtaan seitsemän ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2017. Lausunnon valmistelija on Monika Makovei ja voimme ryhtyä äänestämään. Kompromissi yksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21. Äänestys alkaa. Päättyy. tarkistus 22, se oli hylätty. 22, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. ja tekstistä näin muutettuna äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 38 puolesta, kolme vastaan, kolme tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Sitten menemme kohtaan seitsemän, sanoo puheenjohtaja. Ei, kun kohtaan kahdeksan. Hyvät kollegat, menemme kohtaan kahdeksan, joka on perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015. Ja esittelijänä on Josef Nagy. Haluaisin vain tehdä joitakin korjauksia äänestyslistaan. Ryhmien puolesta 5, 8, 7 ja 6, 0, 6, 0, 1. Niistä äänestetään erikseen. Kummankin tarkistuksen äm, teksti on hyvin samankaltainen ja jos nyt hyväksyttäisiin kummatkin, niin teksti olisi kovin toustava. Jos 587 hyväksytään, niin 601 raukeaa. Sama koskee tarkistuksia 702 ja 953. Jos 702 hyväksytään, niin 953 raukeaa. Toivottavasti kaikki ymmärsivät tämän. Sitten voimme aloittaa äänestyksen. Haluaako esittelijä lyhyesti puheenvuoron? I would like to say a great... Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia ryhmiä ja varjoesittelijöitä ja jäseniä siitä kovasta työstä, jota ovat tehneet tämän erittäin tärkeän mietinnön parissa, joka käsittelee perusoikeuksia ihmis, Euroopan unionissa vuonna 2015. Meillä on melkein tuhat tarkistusta ja lausuntojakin on mm, Meillä on 45 kompromissitarkistusta ja vain 40 tai 42 äh, erillistä äänestystä. Tämä on hyvä tulos. Tämä mietintö uskoakseni osoittaa, että äh, Euroopan parlamentti voi tehdä yhteistyötä ja löytää oikeat ratkaisut. Kiitoksia. Kiitos edustaja Nagi, joten nyt voimme mennä äänestämään. Kompromissi yksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi 3, äänestys alkaa. Kompromissi 3, ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 292 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. Tarkistus 309 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 4. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 37. Ää, äh, ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. päättyy, hylätty. Kompromissi 5, äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty. Kompromissi 6, äänestys alkaa. Päättyy, hyväksytty. 372, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 31. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Ja me kirjaamme herra Beckerin äänen kompromissiin seitsemän. Tarkistus 404. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 406 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 20 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 416 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistu 441. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 40. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 19 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15 äänestys alkaa. Anteeksi, pyydän anteeksi. Tarkistus 487 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 505. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 41. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 32. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Viisi seitsemän kahdeksan ja 579 identtiset äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 580 äänestys alkaa. 580. Ovatko kaikki äänestäneet? 580 äänestys päättyy, hyväksytty. Kompromissi 23, äänestys alkaa. Ensimmäinen osa, pyydän anteeksi, ensimmäinen osa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Päättyy. Hyväksytty. 587. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 21. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kuusi yksi kolme. Äänestys alkaa. 613. Äänestys päättyy. Hylätty. 614. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 36. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 24, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kuusi yhdeksän neljä äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 702 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 25 äänestys alkaa. Kompromissi 25 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 26 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 27. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 28. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 29 oli puheenjohtaja. Tarkistus 738, anteeksi, tarkistus 738, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 29, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 30. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 757. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 758. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 771 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 33. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 34, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 35, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 38, äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty kompromissi 38, sanoo puheenjohtaja. Anteeksi, 39 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 931. Äänestys alkaa. päättyy. Hylätty. 945 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 951 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 952 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Yhdeksän, viisi, kuusi. 953 on rauennut, 956. 956 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 959 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 973 äänestys alkaa. Haluatteko tehdä yhtenä ryhmänä 973-982? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja nämä on hylätty. No niin, kollegat. Mm. Nyt me äänestämme tästä kompromissitekstistä johdantoosan kappaleista. Äänestys alkaa. Toivottavasti hyväksymme tämän kompromissiteksti johdantoosan kappaleista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja koska se on hyväksytty, me siirrymme nyt johdantoosan viitteisiin. Oletteko valmiina johdantonsa viitteitä varten? Nyt voidaan mennä yksi yksi kahdeksan, yksi yksi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Tietävätkö kaikki, missä mennään? Kompromissi 10, Dawson, kappale, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 165 johdanto-osasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 184 ähm, johdanto-osasto. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt siirrymme eteenpäin tarkistukseen 254, johdanto-osasta 254. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 260 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 270 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi siirrymme kappaleeseen FAM 6. Äänestys alkaa. FAM 6. Äänestys päättyy. Hylätty. FAM 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. FAM 65 äänest, 56 äänestys alkaa. FAM 56 äänestys päättyy. Hyväksytty. So colleagues, we now go to the final vote by roll call. Kollegat, nyt äänestämme nimenhuutoäänestyksellä loppuäänestyksen. Ovatko kaikki valmiit? Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Loppuäänestys. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty 40 puolesta, 4 vastaan, 4 tyhjää. Onnittelut äh, edus, esittelijälle edustaja Nagi. Onnittelut. Hyvät kollegat, meillä on vielä äänestys tulossa. Vielä kaksi äänestystä tulossa. Nyt me siirrymme robotiikka koskevaan lainsäädäntöön. Tämä on säännön mukainen lausunto. Haluatko esitteli käyttää puheenvuoron, eli näin olemme, siirrymme äänestyksiin. Okay, yeah. So colleagues, let's uh, go straight to the vote. Hyvät kollegat, menemme nyt suoraan äänestyksiin. Kompromissi kolme, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme nyt tarkistukseen 83. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Erittäin selvästi. Kompromissi 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myöskin hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 62. Tarkistus 62 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt silloin niin meni johdanto kappaleisiin. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa tarkistus 79 vielä. 79 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä oli hylätty. Nyt siirrymme eteenpäin. Tarkistus 87. Äänestys alkaa. Tarkistus 87. Eikö se ole 87? Tarkistus 87, eikö tämä ollut oikein? Kyllä. Oliko kaikki nyt äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt siirrymme johdanto-osan kappaleisiin kompromissi 1, johdanto-osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestystekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. The vote is closed. And that is... Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty 47 puolesta nolla vastaan ja kaksi tyhjää onnittelut. Äh, edustaja Boni. Kiitokset Thomas. Tämä auttaa suuresti. Olen samaa mieltä. Nyt siirrymme eteenpäin. Boni, ja. Okay, point 10, colleagues, information exchange, early warning. Kohta 10, Uusia psykoaktiivisia akteja koskeva tiedon vaihtovaroitusjärjestelmä ja riskinarviointimenettely. Edustaja Boni. Kyseessä on äänestystoimielten välistä neuvotteluiden aloittamisesta ja neuvotteluryhmän kokoonpanosta. Ellei esittelijä halua käyttää puheenvuoroa, aloitamme äänestykset. Esittelijä ei halua puheenvuoroa, joten siirrymme suoraan äänestyksiin. Me äänestämme Envin tarkistuksesta numero 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi. 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Tämä on identtinen tarkistuksen 18 kanssa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissitarkistus 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. En 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 30. Kolme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 25. Äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 26 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdanto-osa Envi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Hyvä yritys Tomas, mutta ei. Envi 2, jatketaan eteenpäin. Envi 2, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Aina voi yrittää Envi 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty Envi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. N5, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 6, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 19, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Envi 7, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 8, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 1, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys nimen huutoäänestyksellä äänestys alkaa. Yeah. The vote is Äänestys päättyy. Hyväksytty 48 puolesta, ei yhtään vastaan kolme tyhjää. Nyt äänestämme päätöksestä aloittaa neuvottelut ja neuvotteluryhmän kokoonpanosta äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 48 puolesta yksi vastaan kolme tyhjää. Onnittelut äh, edustaja Boni. Kiitos. Loppuäänestys. Äh, hyvät kollegat. So the final vote, point 11, colleagues, is the... Viimeinen äänestys asia esityslistalla on komissiolle esittävä suullinen kysymys koskien viisumien vastavuoroisuutta artikla 4 asetuksen 139 mukaisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 45 puolesta, 3 vastaan, 4 tyhjää. Näin pääsimmekin äänestysten loppuun, hyvät kollegat. Paljon kiitoksia teille, kiitoksia avustanne ja osallistumisestanne. Kiitoksia. So, so colleagues, we voted very quickly. Hyvät kollegat, me äänestimmekin hyvin nopeasti. Olemme nyt edellä aikataulusta, olemme tunnin edellä aikataulusta. Ilmeisesti me voimme pitää nyt tunnin tauon. Paljon kiitoksia teille avustanne tänä aamuna. Meillä on nyt tunnin tauko valiokuntamme kokouksessa.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

Uh, dear colleagues, if everyone is ready, we can resume the meeting. Hyvät kollegat, jos kaikille sopii, voimme jatkaa kokousta. Kiitoksia kärsivällisyydestänne. Saimme äänestykset päätökseen paljon nopeammin kuin ajattelimme. Kiitos kaikkien yhteistyön. Kiitoksia kärsivällisyydestä ja siitä, että tulitte paikoille ajoissa. Ja aloitamme nyt eh, kohdasta 12, eurooppalainen pilvipalvelualoite, ja katsomme esittelijämme Michael Bonin ähm, lausuntoa. Tässä ITRE oli vastuuvaliokunta, mutta Liven piti vielä 53 artiklan mukaisesti tehdä tärkeä lausunto. Ja meidän pitäisi ehkä selittää, että meillä on hyvä perinne tässä asiassa. Äh, valiokunnassa meillä oli tämä joukkovalvontatutkinta, jossa sanoimme useita asioita pilvipalveluista ja haluamme varmistaa, että ähm, meidän aloitteemme säilyy. Olen erittäin iloinen, että Raboni, jolla on kokemusta tästä asiasta, on tämän lausunnon laatinut ja kovasti odotan sitä, mitä sanottavaa hänellä on. Annan hänelle nyt puheenvuoron niin, että hän voi selittää lausuntonsa. Olkaa hyvä. Chairman, Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Minä olen valmistellut mietintöluonnoksen ja keskityn siellä Liben äh, toimivallan alaan ja korostan tarvetta luoda avoin eurooppalainen tiede, pilvi. Se täytyy toteuttaa perusoikeuksien mukaisesti ja tässä minä keskityn tietosuojaan ja turvallisuuden. Korostan sitä, kuinka tärkeää tämä on tutkijoille ja tiedemiehille. On tärkeää tehdä yhteistyötä ja vaihtaa tietoa. Tämä on perustavanluontuinen innovaatio. Innovaatiot, kuten pilvilaskenta ja eurooppalainen avoin pilvi, tiedepilvialoite, tulevat tukemaan tieteen kehitystä ja innovointia tämä tiedonvaihto ja tiedon käsittely täytyy tehdä olemassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti erityisesti hiljattain hyväksytyn tietosuoja-asetuksen mukaisesti. On erittäin tärkeää varmistaa se, että meillä on harmonisoitu lähestymistapa toimeenpalan osalta GDPRlle. Tämä on erittäin tärkeää tiedeyhteisöä ajatellen Meillä täytyy olla samat periaatteet ja tavoitteet koko Euroopan unionissa. Mielestäni tämä on nyt ähm, yhä tärkeämpää, kun me teemme töitä toimeenpanon alle ja pyrimme tämän harmonisoidun ehdotuksen säilyttämään asetuksessa. Korostan myöskin sitä, kuinka tärkeää tiedon vapaa virtaaminen on tutkimuksen ja tieteen kehitykselle ja toivottavasti komissio ottaa tämän huomioon Komissio todennäköisesti tammikuussa tulee esittelemään aloitteensa tällä alalla. Viimeisen, mutta ei vähempäisenä, korostan kyberturvallisuuskysymyksiä eurooppalaisessa avoimessa tiedepilvessä. Meidän täytyy välttää kybervaarat ja antaa kimmokkeita sellaisen teknologian kehittämiselle, joka tulee helpottamaan tiedon vaihtoa ja käsittelyä ja turvallisuutta näissä. Hyvät kollegat, olen päättänyt, että teen töitä englanniksi tässä asiassa, sillä meidän täytyy vielä ehtiä äänestää joulukuussa lausunnosta ennen äänestyksiä Itressä. 21. marraskuuta kello 18 on tarkistusten jättämisen takaraja. Ja 8. joulukuuta me äänestämme asiasta. Paljon kiitoksia ja olen avoin ottamaan vastaan kaikkia kysymyksiä. Haluaisin kiittää myöskin varjoesittelijöitä yhteistyötä Kiitos. Kiitoksia edustaja Boni ja nyt voivat saada varjoesittelijät ja muut kollegat puheenvuoron. Ensin Natali Grisbeck, olkaa hyvä. Merci Claude. Euh, Kiitos Claude. David, tout d'abord je voudrais saluer Ensinnäkin haluan onnitella kollegaa Bonia hänen tekemästään työstä tästä sisällöstä lausunnossa. Olen ihan samaa mieltä tämän hankkeen termeistä, kun hän käsitteli näitä neljää eri avainkohtaa asiakirjassaan. Meille, meille tämä muuttaa vähän asiaa. On kiva tehdä työtä tämän tyyppisestä asiakirjasta, joka on lupaava asiakirja. Siinä on paljon eurooppalaista uutta jos näin voisin sanoa, innovoivaa aspektia, koska meidän pitää olla uusia ja luovia, uutta luovia. Eli kun tietoa lähdetään jakamaan, siinä on kyse myös tieto, ki, kilpailukyvystä ja digitaalisen, digitaalisen tiedon pitäisi me, tulla meille mahdollisimman nopeasti ja sen pitäisi rauhoittaa ja vakuuttaa meitä. Tämä on to, todella ihan erityyppinen asiakirja, josta puhumme kohta tämän käsittelyn jälkeen, koska sen jälkeen käsittelemme paljon traagisempia asioita ja meidän valiokuntamme törmää tähän valitettavan usein. Mutta nyt palaan tähän varsinaiseen asiaan. Tietysti tänä päivänä on, jos me ajattelemme tätä monimuotoisuutta, tiedon määrän räjähdysmäistä kasvua, kaikki mikä löytyy näistä pilvistä, pilvipalveluista, se tarjoaa meille uuden mahdollisuuden jakaa tietoa tutkimusmaailmalle, tiedemaailmalle ja miten voimme valmistaa valmistella ja laatia meidän yleiseurooppalaista politiikkaamme, jotta se saataisiin mahdollisimman nopeasti laajaan tietoon. On erittäin tärkeää, että me emme ole tässä jälkijoukoissa emmekä keskellä, vaan nimenomaan etujoukoissa, etu huipulla, kun me haluamme olla tämän, tämän maanosan ensimmäisiä tuottamassa tätä, emmekä jäisi jälkeen Aasiasta. Esimerkiksi me olemme laatineet tämän lausunnon. Me haluamme kehitellä meidän eurooppalaisia työvälineitämme tällä saralla. Tämä on todella loistava, loistava teemakokonaisuus. Totta kai, kyllähän sekin synnyttää haasteita, joita on varsin ansiokkaasti analysoitu Haluaisin kuitenkin korostaa muutamaa äh, haastetta, kun on kyse suojelusta ja turvallisuudesta. Kun puhun henkilötietosuojasta, se on tietysti äärimmäisen usein otettu esille, ei vain meidän valiokuntamme työskentelyssä, vaan myös kansalaisten äh, taholta. Kollega on erittäin ansiokkaasti korostanut tätä aspektia, koska pilvipalvelut, tulevaisuuden eurooppalaiset pilvipalvelut voivat törmätä vaikeuksiin, jos ajattelemme, miten lainsäädännön sääntöjä on noudatettu henkilötietosuojakysymyksessä. Muutama vuosi sitten oli oli luokiteltu 30 riskitekijää pilvipalveluissa. Meidän täytyy olla äärimmäisen valppaita käytön suhteen tai uudelleenkäytön suhteen, kun tietoja lähtee, lähdetään jakamaan tämän pilvipalvelun toimesta. Tietojen tai datan, jotka löytyvät datasta, pitää olla asianmukaisesti suojattua ja turvattua meidän eurooppalaisten sääntöimme mukaisesti, kun on kyse, miten päästään pilvipalvelujen, sen kestävyyteen ja niiden arkistoimiseen. Toisekseen kysymys, toinen kysymys mielestäni varsin tärkeä on ne riskit, jotka, joka data voi tarkoittaa, kun sitä on virtuaalisesti säännetty, miten ne voivat muuttua, miten niitä voidaan muuttaa ilman, että kansalaiset olisivat tietoisia tästä, tai vieläkin pahempaa, että kolmannet osapuolet pääsevät käsiksi tähän tietokantaan, osapuolet, joilla ei ole lupaa päästä tähän tietokantaan. Tässä on kyse siis palveluntarjoajien palveluista, on kyse yksilön suojan turvasta tai huonosta, voi olla myös kyse huonosta hallinnoista – teknologiassa voi olla myös puutteita, jotka antavat mahdollisuuden kolmansille osapuolille päästä pilvipalvelun tarjoamaan dataa. Meidän täytyy pitää tämä mielessämme ja meillä pitää olla riittävät juridiset turvatakeet tähän. Kolmas erittäin tärkeä aihe koskettelee oikeudellisia vaatimuksia vaatimuksia, joita viranomaiset ovat esittäneet ulkomailta, eli kun kyse kolmansista valtioista, valtioista, jotka eivät ole eurooppalaisia val- valtioita. Tässä kolme asiaa, eli tietosuoja, varjoesittelijänä toinen haaste minun mielestäni on turvallisuus, kun puhumme pilvipalvelusta tai datan liikkumisen vapaudesta. Tämä on suuren luokan kysymys tietosuojasta, miten toimimme kyberrikollisuutta vastaan, hyökkäyksiä vastaan ja kaikkea sitä vastaan, joka voi löytyä tässä rekisterissä, joka voi synnyttää vaikeuksia. Tämän tekstin välityksellä meillä pitäisi olla parempi suoja infrastruktuurille seuraavalle eurooppalaiselle pilvipalvelulle. Meidän täytyy paneutua siihen jo tähän tässä ja nyt, eikä palata jälleen kerran tähän asiakirjaan, kun ongelmat ovat jo käsillä turvallisuudesta vielä, kun haluamme keskittää dataa, tietoa. Se on kaksiteräinen miekka ja haluan kiinnittää ne, ei ainoastaan esittelijä, lausunnonlaatijan huomion tähän, vaan myös koko valiokunnan huomion tähän, koska ehkä muutaman tunnin kuluttua voimme palata tähän, koska määräaikahan oli aika lyhyt tämän tekstin suhteen, muutosten suhteen. Kiitos. Thank you very much, Natalie. And Mr. Paljon kiitoksia, Natalie. Edustaja halla Thank you, Chairman. <clears throat> Kiitoksia, puheenjohtaja. Teidän luvallanne haluaisin sanoa muutaman sanan ECR-varjoesittelijän Herja Daltonin nimissä, joka ei voi olla paikalla täällä tänään tämä mietintö tällaisena näyttää hyvältä. ECR tulee tekemään joitakin tarkistuksia, mutta olemme tyytyväisiä voidessamme sanoa, että tämä on menossa oikeaan suuntaan. Herra Dalton toivottaa erityisesti tervetulleeksi sen, että tämä lausunto tunnustaa sen, että yleinen tietosuoja-asetus jo asettaa vahvat puitteet ja että me tarvitse lisälainsäädäntöä tällä alalla. Kiitoksia. Thank you very much and... Paljon kiitoksia Jules Argentina. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Eurooppalainen pilvialoite erityisesti, eh, mitä tulee tieteellisen tarkoituksen, on erittäin hyvä ajatus. Muistan, että meillä oli varhainen keskustelu eurooppalaisesta pilvialoitteesta vuonna 2013. Ja Muistan, että tuolloin Nelly Cruz, joka oli komission jäsen, alkoi tätä eurooppalaista pilvilaskentaa kehittää, mutta hän valitettavasti Hewlett Packardin valitsi kehittämään tätä eurooppalaista pilvilaskentaa ja me olimme tuolloin Snowden paljastusten kourissa. Tehän olitte puheenjohtajana tuolloinkin näissä kysymyksissä. Oli aivan selvää, että meillä oli kipeä tarve tietosuojalle ja mahdollisuudelle yritykselle annettavalle mahdollisuudelle kestää eurooppalaista pilvipalvelua ja tarvitsemme sellaista lainsäädäntöä, joka palvelee Euroopan unionin etuja, kun tietoja meidän pilveemme tallennetaan Euroopan unionin ulkopuolelta. Mutta mitä komissio tekikään? Hewlett Packardin valitsi toteuttamaan tätä. Tästä ei ole kuultu paljonkaan tämän jälkeen, mutta meidän pitäisi nyt tarkastella uudelleen eurooppalaista pilvipalvelua, että voisimme suojella eurooppalaisia tutkijoita ja heidän työtään. Kun tarkastelemme näitä kysymyksiä, meidän täytyy valjastaa oma kotoperäinen IT-sektorimme. Tämä on yksi tapa toimia. Meidän täytyy kuitenkin olla hyvin varovaisia tietosuojan suhteen. Kaikki sellaiset pilvipalvelut, jotka henkilökohtaista tai arkaluontoista tietoa tallentavat, luovat ihmisten yksityisyyden suojariskin ja jotenkin komissio lausunnossaan pitää tätä sivuseikkana, vaikka minä olen sitä mieltä, että tämä on kaikkein tärkein kysymys. On ensiarvoisen tärkeää, että ihmiset voivat luottaa tietonsa pilvipalvelun käsiin, ja niin meidän pitäisi korostaa tätä seikkaa. En ole samaa mieltä esittelijän kanssa. Nämä ovatkin vaikeita kysymyksiä. pseudonymisaation suhteen, siis anonymisaation suhteen, siinä kuinka etenisimme on mahdollista palata tähän todelliseen tietoon, niin silloin se ei enää olekaan pseudonyymiä, eli nimimerkillä. Eräät teistä ovat ehkä nähneet tämän hiljattaisen panoraaman Saksan televisiossa, joka näytti meille ähm, sen, mitä kaikki eurooppalaista kansalaisista tunnetaan. Ähm, kuitenkaan tämä pseudonyymillä käsitelty data ei ole ratkaisu, jota meidän tulisi käyttää edetessämme. Minulla on myöskin jonkin verran ehdotuksia liittyen vahvempaan salaukseen, vahvemman salauksen kehittämiseen ja me odotamme hyvää mietintöä live ja odotamme mahdollisuutta uudelleen tarttua tähän pilvipalvelukysymykseen. Kiitos. The, um... Kiitoksia. Jos ei muita kollegoita ole, niin voisin pyytää komissiota vastaamaan tähän teidän pointtiinne. Axel Voss. <clears throat> Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin äh, kehua esittelijää, vaikka hän täällä live-valiokunnassa voi lähestyä tätä asiaa vain live-valiokunnan näkökulmasta, niin minun kyllä sanottavaa, että tässä digitaalisessa maailmassa pilvellä on useita eri aspekteja. Tietenkin on tärkeää, että perusoikeuksia kunnioitetaan, harjoitetaan tietosuojaa, mutta meidän maailmassamme se tarkoittaa myös kilpailusuojaa, liiketoimien suojaa nämä uudet haasteet, jotka tässä syntyvät, mainitsenpa tässä esimerkiksi äh, lennokit tai ähm, automaattisen äh, automaattiset ajoneuvot, niin sitä varten tarvitsemme pilvipalveluja. Äh, tietojen käsittely, se mitä kollega Sargentini juuri äsken sanoi, meidän näkökulmastamme anonymisoidut tiedot ovat anonyymejä sitten, kun niitä ei pystytä enää jäljittämään. Jos ne pystytään jäljittämään, niin sitten ne ovat henkilötietoja, joita on käsiteltävää toisella tavalla. Siksipä eh, tämä anonymisointi tai pseudonymisointi on oikea askel eteenpäin, erityisesti kun on kyse pseudonymisoinnista. Eh, sillä tulee olemaan merkitystä terveydenhuollon alalla, jotta voidaan sitten palata yksilön, eh, voidaan sanoa hänelle, miten häntä voitaisiin hoitaa paremmin, miltä hänen hoitonsa voisi näyttää. Ja näiden tietojen varastointi ei ole niinkään vaarallista, vaan niihin pääsy on varmistettava, että tämä uudelleen tunnistamisavain varmistetaan jollain tavalla, säilytetään jollain tavalla vaikka kolmannella osapuolella. Meidän on oltava avoimampia ja luovempia, mitä tulee tietojen käsittelyyn ja tietojen käytön mahdollisuuksiin. Muuten tulemme aina laahaamaan jäljessä ja siksi mielestäni tarvitsemme parempaa mm, lähestymistapaa. Ja jos on jotain muita malleja kuin pseudonymisaatio tai anonymisointi, niin kyllä se on oikein hyvä asia. Olemme avoimia sille, mutta tarvitsemme tätä luovuutta, jotta henkilökohtaisesti kansallisista tiedoista, että niitä voidaan jotenkin kehittää jollain tavalla, joko pseudonymisoinnin tai anonymisoinnin kautta. Paljon kiitoksia. Tässä toivoisin, että komissio vastaisi en nyt ehkä kaikkiin edustaja Sargentinin kysymyksiin, mutta tähän eurooppalaiseen avoimeen tiedepilveen kyllä, sillä ITRE-valiokunta tarttuu tähän prosessiin. On mielestäni hyvin tärkeää tässä keskustelussa meille käsitellä näitä kysymyksiä, kuten myöskin yksityisyyden suojaa täällä valiokunnassa. Haluaisin tietää, mikä tilanne komissiossa on näiden asioiden suhteen. Voitteko kommentoida tätä? Much for your report. Kyllä paljon kiitoksia tästä mietinnöstä. Valiokunnan työ on tervetullutta ja, it, ja tämä palaute ITREn mietintöluonnokselle komission tämänhetkinen työ eurooppalaisen avoimen tiedepilven toimeenpanossa on sellaisessa tilanteessa, että komissio on aloittanut kuulemiset sidosryhmien kanssa. Mm-hmm ja pyrkii määrittelemään sen, mikä olisi paras menettely, jolla voisimme toteuttaa eurooppalaista avointa tientepilveä ja ottaa kaikki kysymykset sen toteuttamisessa mukaan, kuten esimerkiksi perusoikeuskysymykset, ja me myöskin tarkastelemme näitä ulottuvuuksia uuden lainsäädännön puitteissa, sen, joka on työn alla, erityisesti eh, vapaan tiedonvaihdon aloitteen piirissä. Me oletamme, että tämä tulee viemään vielä jonkin verran aikaa. Meidän tulee nimittäin vielä järjestää kuuleminen ja ottaa huomioon kaikkien sidosryhmien ja kaikkien toimijoiden kanta, kaikkien niiden, joihin tämä aloite vaikuttaa. Mitä tulee yleiseen tietosuoja-asetukseen, mietinnön kannat ovat tervetulleita ja me olemme täysin samaa mieltä siinä, että harmonisoitu toimeenpano asetuksen osalta auttaisi meitä toimeenpanemaan myöskin eurooppalaista yhteistä avointa tiedepilveä, joka tulee tekemään mahdolliseksi yhteistyön tutkimusyhteisön sisällä – Kuitenkin meidän täytyy luoda henkilökohtaisen tiedon suojan varalta turva toimia. Paljon kiitoksia. Yksi seikka, jonka edustaja Sargentini mainitsi, oli se, että kun me keskustelimme alkuperäisestä tiede pilviasiasta ja kun me eh, edellisen kauden lopulla annoimme suosituksia, eh, siellä oli kiistanlaisempia kysymyksiä. kuten tämä avoin Ja Kollegat muistavat, minkälaisia reaktioita tuolloin oli ilmassa. Olisiko mahdollista luoda jonkinlainen harmonisointu menettely niin, että meillä olisi globaali pilvi. Oli hienoa kuulla puheenvuoroja tänään. En nyt puhun koko valiokunnan puolesta, sillä on kuullut kollegoiden puhuvan samoin. On hyvä, että me olemme nyt tällaisten kliseiden yli päässeet sellaisten kliseiden, että rakennetaan muureja. Nyt me olemme asioiden, asioiden internetin äärellä. Meillä on aivan erilaisia näkökulmia. Me tarvitsemme kilpailukykyetua. Meidän täytyy käyttää asiantuntemustamme tiedepilven rakentamiseksi. Ja vaikka tämä on lyhyt lausunto, se on erittäin tärkeä, sillä Libyvaliokunnan täytyy olla mukana tässä työssä tiedonkäsittelyn alalla ja myöskin tietosuojan alalla. Ja meidän täytyy edetä tässä asiassa mielestäni nopeasti. Täällä valiokunnassa on mielestäni paljon asiantuntemusta, joka on rakentunut mm, johon tämä lausuntokin myös liittyy. Edustaja Boni on tehnyt paljon töitä ja me pyrimme todellakin vastustamaan tällä alalla Yhdysvaltain ylivaltaa. Me tarvitsemme eurooppalaisen pilven. Meillä on mahdollisuuksia tähän kylleksi. Meillä on myöskin tulossa esineiden internet ja siksi meidän täytyy rakentaa tämä pilvi palvelu nopeasti. Jos meillä on myöskin kieli APR käytössä. Tässä yhteydessä vetän kollegoihin, että he jättäisivät tarkistuksia, että tekstistä tulisi vielä hyödyllisempi. On hienoa, että olemme päässeet eteenpäin ja toivottavasti perintö ei huku, sillä tämä aihe hetkeksi jäi sivuun. Mutta se on kuitenkin meidän kunnallemme erittäin tärkeä. Paljon kiitoksia nyt edustaja Boni yhteenveto varten, olkaa hyvä. Kiitoksia kaikista ehdotuksista ja uskon, että meillä on hyvin vähän aikaa, mutta me voimme hyödyntää tämän ajan tehokkaasti. Kiitos hyvän yhteistyömme ja sitä kautta, että tarkastelemme kaikkia tarkistuksia. On erittäin tärkeää, että viestimme ja suosituksimme Liben näkökulmamme tästä aloitteesta saadaan näkyviin. Ja on tietenkin tärkeää luoda tasapaino kaikkien niiden asioiden välille, jotka liittyvät perusoikeuksien suojaan, yksityisyyden suojaan ja turvallisuuteen. Ja meillä on tämä yleinen tietosuoja-asetus ja sen tarkka tulkinta antaa meille mahdollisuuden myös ymmärtää, miten käyttää anonymisointia ja pseudonymisointia. Me puhumme pilvipalveluista ja pilvipalvelun asemasta. Katsomme tässä siis digitaalista kehitystä. Emmekä me puhu pilvestä, joka keräisi sinänsä henkilötietoja. Me puhumme pilvestä, joka mahdollistaa sen, että mm, tieteilijät voivat jakaa tieteellistä tietoa. Eli henkilökohtainen tietokin on prosessointi. Tässä ei siis todellakaan kerätä henkilökohtaista tietoa. Tässä katsotaan sitä, miten tutkijat voivat prosessoida tietoja. Kiitos yleisen tietosuoja-asetukseen. Meillä on tehtävä tästä hyvin tiukat säännöt ja sitten se, miten jaetaan näitä tietoja. Meidän täytyy ehkä luoda ylimääräisiä turvatakeita. Mm, kiitoksia ehdotuksistanne. Varmasti teemme hyvää yhteistyötä. Paljon kiitoksia määrittelytte roolimme hyvin. Äh, me olemme anonymisaation ja pseudonymisaation käyneet läpi myöskin. Tämä oli erittäin hyvä asia. Nyt voimme mennä kohtaan 13, hyvät kollegat. Kyseessä on Frontex, Euroopan rajavalvonta, virasto. Äh, uskoakseni komissiosta varapääjohtaja on paikalla. Hän taitakin tulla tänne eteen. Joten voisinkin alkaa esitellä tätä asiaa. Kyseessä on uuden eurooppalaisen äm, raja- ja meriturvaviraston asetuksen esittely. Kyseessä on äm, herra Legerin kanssa käytävä mielipiteen vaihto. Kuten tiedätte, hyvät äm, kollegat, tämän uuden viraston luova Asetus 6. lokakuuta astui voimaan. Tämän jälkeen Eera Lageri oli Schengen kuulemisissamme 12. Äh, päivä mukana ja puhui tuolloin siitä, minkälaisia haavoittuvaisuusarviointeja tämä virasto on, tehnyt, äh, on tekemässä tulevaisuudessa. Ja nyt käymme tämän uuden asetuksen yleisesti ottaen läpi äh, ja myöskin monivuotuisen ohjelman. 641 artiklan mukaisesti viraston monivuotoista ja vuotoista suunnittelua kolmas toista marraskuuta mennessä meidän tulisi tarkastella vuotuisesti ja komissio toimittaa nämä tiedot parlamentille. Tässä olivat tekniset seikat, täällä varmaankin poliittisia asioita, joita kollegat haluavat vielä tiedustella. On hienoa, että voimme hyötyä teidän läsnäolestanne täällä tänään. Olen varma, että kollegoilla on kysymyksiä virastoon liittyen. Nyt antaisin herra Lajerille 15 minuuttia. Hän voi käyttää alkupuheenvuoron ja sitten kollegat voivat esittää kysymyksiä. Herra Leger, olkaa hyvä. Tervetuloa. Thank you very much, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Paljon kiitoksia kutsusta. Minä aloittaisin nyt yhteenvedolla Frontexin monivuotuisen ähm, ohjelman äh, kertomuksen esityksen esittelyllä vuosista 2017-2019. Kuten muistatte, tämän kaltainen asiakirja on puolivälinen strateginen äm, suunnitelma Euroopan unionin toimista. Meillä on ä, äh, tietynlainen muotti kaikkien virastojen varten ja ä, äh, tiedän, että tämä asiakirja saattaa olla paksu, mutta joka tapauksessa pyrin nyt käymään heitä kaikkein tärkeimmät asiat läpi. Tässä kyseessä on nykytilanne vuonna 2017, mutta asiakirja elää ja luonnollisesti me tulemme tulevan kuukauden ja tulevan vuoden aikana sitä uudistamaan, sillä tämä asiakirjahan kattaa ää, kauden vuoteen 2019 asti. Mielellämme tulemme takaisin puhumaan ää, tulevina kuukausina ja tulevana vuonna kehityskulusta täällä valiokunnassa uudelleen. Aivan aluksi haluaisin selittää, että meillä on neljä monivuotoista tavoitetta. Meillä on lista niistä ja pyritään selittämään sen, miten ne tarkoittavat. Ensinnäkin meillä on äm, tietoisuus niminen tavoite. Tietoisuus tarkoittaa sitä, että viraston tarkoitus on äh, Ähm, saada tietoa tilanteista tiedustelutiedon ja sen analyysin perusteella. Me arvioimme riskejä ja uhkia ja mahdollisia vaikutuksia, joita ne aiheuttavat Euroopan unionin ulkorajoille ja myöskin mahdollisuutta luonnollisesti että ne vaikuttavat Euroopan unionin sisäisen turvallisuuteen ja vapaaseen liikkuvuuteen. Meillä on tässä jonkin verran teknologisia kysymyksiä, meillä on rikollisuuden vastaiseen taisteluun liittyviä seikkoja, sillä tehän tiedätte, että nämä seikat, kuten terrorismi, ovat meidän uuden mandaattimme alaisia. Eli meillä on siis tämä tietoisuus, tavoite. Toinen tavoite on vastaaminen tässä tarkoituksena on olla Euroopan unionin integroidun rajahallinnan toimeenpanossa avainroolissa, erityisesti ulkorajoilla tehtävissä kontrolleissa. Tässä kontrol- konkreettisia toimia voidaan tehdä. Voimme tukea jäsenmaita. Ja meillä on kolmas tavoite, joka on nimeltään kehitys. Tässä viitataan siihen, että virasto pyrkii kehittämään parhaita käytänteitä, teknistä kapasiteettia, kapasiteetteja ja ajamaan harmonisointuja standardeja ja menettelyjä mukaan lukien antamalla koulutusta ja tukemalla yhteen sopivuutta eri jäsen maiden ja eri viranomaisten välillä, niiden, jotka toimivat ulkorajoilla Sitten viimeinen tavoite äh, on äh, tuottavuus. Tarkoitus on tuottaa lainsäädännön puitteissa tulosta. Nyt meidän mandaattimmehan uudistui lokakuussa ja tämä liittyy myöskin perusoikeuksien suojeluun, kun me suoritamme ulkorajoilla missioitamme. tuottavuus liittyy myöskin siihen, että me käytämme kaikkein parasta ja kustannustehokkainta tapaa eh, ja käytämme meille annettu Euroopan unionin resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Halusin näin selittää, mitkä ovat nämä neljä monivuotoista tavoitetta. Sitten meillä on strategisia linjoja, voisin niistä esitellä kuusi. Te löydätte ehkäpä asiakirjoista muita termejä, kuten strategisia toiminta-aloja. Tämän kaltainen asiakirja on hiukan monimutkainen, tiedän sen, ja tämä on uskoakseni ensimmäisen kerta, kun parlamenttia kuullaan tällaisessa Frontexin tuottamassa asiakirjassa, mutta me tulemme parantamaan menettelyä tulevaisuudessa ja pyrimme mm, kehittämään sitä, kun toimeenpanomme etenee. Meillä on ensinnäkin toimintaan perustuvaa budjetointia. Jos teillä on kysymyksiä, voitte niitä vapaasti esittää luonnollisesti. En mene yksityiskohtiin, mutta voin vastata myöskin taloudellisiin kysymyksiin, jos teillä niitä on. Eli strategiset linjat sisällön osalta ovat seuraavat. Ensimmäinen on operatiivisen ja teknisen äh, eurooppalaisen integroidun rajahallintajärjestelmän toteuttaminen. Integroitu rajahallinta on se, jonka me toteutamme uuden mandaatin mukaisesti. Meillä on strategisesti integroitu rajahallintajärjestelmä, jota virasto yhdessä jäsenmaiden kanssa kehittää ja Euroopan unionin eh, viranomaisten kanssa kehittää. Ja meillä tulee olemaan mahdollisuus keskustella tästä aiheesta täällä Libe-valiokunnassa mahdollisesti, jos niin toivotte. Haluaisin korostaa tässä integroidussa rajahallinnassa myöskin sitä, että me teemme ähm, haavoittuvaisuusarviointeja. Haavoittuvaisuusarviointi on uusi väline, ähm, Frontexin uuden mandaatin mukainen väline joka tukee integroitua rajahallintaa. Haluaisin myöskin korostaa ähm, vahvempaa ja parempaa yhteistyötä muiden äh, poliisiviranomaisten kanssa, tulliviranomaisten ja rajavalvojien kanssa, sillä kuten mainittua, meillä on nyt enemmän toimivaltaa turvallisuuden alalla, jotta voisimme taistella järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja terrorismia vastaan. Ja tässä kyseessä on se, että ikään kuin laajennamme toimialaamme äm, tällä integroidulla rajavalvonnalla niin, että me emme rajoita toimintaamme vain maahanmuuton valvontaan. Seuraava strateginen linja on se, että vahvistamme meriulottuvuutta viraston toiminnassa. Tämä on seuraus, mutta myöskin osanen tätä integroitua rajahallintaa. Tässä yhteydessä me myöskin kehitämme tai parannamme olemassa olevaa yhteistyötä muiden virastojen kanssa kansallisella tasolla, mutta myöskin Euroopan unionin tasolla. Esimerkiksi Euroopan meriturvallisuusviraston tai äh, RAI, äh, kalastusvalvontaviraston ähm, merialueella toimivien yksikköjen kanssa ja kaikkien merialueella toimivien virastojen yksikköjen kanssa eurooppalaista kuvaa vahvistetaan. Tässä oli esimerkki ja luonnollisesti pelastustoiminta on nyt jotakin, mikä on viraston uudessa mandaatissa mukana, ja tämä tulee myöskin antamaan virastolle mahdollisuuden tehdä parempaa yhteistyötä joko Tritonin ja Poseidonin kaltaisissa yhteishankkeissa, kuten olemme aikaisemmin tehneet, että että nyt kolmansien maiden hankkeiden kanssa, kun se on tarpeen. Kolmas strateginen linjaus on maahanmuuton hallinta ulkorajoilla. Tässä viittaan erityisesti maahanmuuton hallinnan tukiyksiköihin, joiden tarkoituksena on auttaa komissiota tiettyjä vastaanottokeskuksia hallinnoimaan. Tätä teimme jo, mutta se on paremmin nyt muotoiltu uudessa mandaatissa. Neljäs strateginen linjaus on ähm, palautuslinjaus. Tässä yhteydessä virasto tulee kehittämään nykyisen uuden asetuksen mukaisia pakollisia pooleja, jotka valvovat ja hallinnoivat ihmisten palautusta. Meillä on lista näistä puuleista. Tähän liittyy myöskin äh, henkilöiden tunnistaminen ja asiakirjojen saaminen kolmasista maista, mutta tarkoituksena on myöskin rakentaa hiljattain koordinoitumpaa lähentystymistapaa jäsenmaiden kanssa ja eri palveluiden kanssa, jotka toimivat välillä eri jäsenmaiden sisällä. Tarkoituksena on luoda integroidumpi hallinto ihmisten palautuksille. Luonnollisesti tähän liittyy myöskin perusoikeusulottuvuus, joka heijastuu kaikessa viraston toiminnassa. Viides strateginen linjaus on yhteistyö kolmansien maiden kanssa uuden mandaatin mukaisesti. Tässä yhteydessä haluaisin korostaa yhteys edustajien roolia kolmansissa maissa. Aloitimme tämän toiminnan tänä vuonna. Meillä on yksi yhteisvirkamies Turkissa jo, ja me tulemme tekemään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Me tulemme myöskin tarkastelemaan mahdollisuutta ja toteuttaa kolmasissa maissa yhteisiä hankkeita. Ne liittyvät myöskin tähän linjaukseen. Kuudes ja viimeinen strateginen linjaus, löydätte sen täältä asiakirjoista, on se, että me vahvistamme virastoin teknisiä toimia. Tämä liittyy teknisten äh, laitteistojen ja henkilöstöresurssien käyttöön, niiden resurssien siis, jotka saamme jäsenmailta, jotta voisimme tehokkaammin käyttää näitä saamiamme resursseja. Tämä liittyy myöskin viraston oman teknisen laitteiston hankintaan ja tähän liittyy myöskin koulutusulottuvuus. Se koulutusta virasto tarjoaa, jotta voi taata, että meillä on joustavaa pätevää henkilöstöä mukana eurooppalaisissa raja- ja meriturva valvontayksiköissä. Tässä oli strategiset linjaukset. Nyt voisin antaa katsauksen siihen, mitkä ovat kaikkein hiljattaisimmat uuden mandaatin toimenpanotoimet. 6. lokakuuta sehän astui voimaan palautuksen alalla. Esimerkiksi meillä on nyt lokakuussa kehitetty ja käynnistetty ähm, palautussovellus. Jäsenmailla on myöskin komission kehittämä IT, järjestelmä niin, että jäsenmaat voivat äh, ihmisten palautuksen alalla ilmaista niin välittää tarpeitaan. Sitten ähm, kannemekanismiin liittyen me olemme nyt äh, viraston verkkosivulle ähm, luoneet valituskaavakkeen niille henkilöille, jotka haluavat tehdä valituksen. Ja meillä on asiakirjoja ja sääntöjä liittyen tähän valitusten tekomekanismiin. Tarvitsemme vielä yhteyspisteiden verkostoa jäsenmaissa, sellaista verkostoa, joka olisi rajavarvonnasta riippumaton. Olemme ilmoittaneet jäsenmaille, että viraston perusoikeus virkamiehen täytyy saada tietyllä tavalla jäsenmaihin yhteistyökumppaninsa ja eh, näissä kysymyksissä koulutus on tällä hetkellä käynnissä. Mitä sitten tulee rannikkovartiostoon? Me neuvottelemme työjärjestelyistä eurooppalaisen meriturvallisuus- ja kalastuksen valvontaviraston kanssa. Me olemme lähestulkoon saattelet nämä neuvottelut päätökseen. Operatiivinen yhteistyö on kasvanut. Esimerkiksi meillä on pilottihanke kalastuksen valvontaviraston kanssa käynnissä. Ja se on tehnyt mahdolliseksi tunnistaa ja dokumentoida laitonta kalastusta. Tämä on esimerkki siitä, kuinka yhteistyö on kustannustehokkaampaa. Viime viikolla meillä oli myöskin ensimmäistä kertaa eurooppalainen ähm, rannikkovartiostoverkoston yhteistyö. toimi. Tämä toiminta kerää siis kaikki eri merillä toimivat viranomaiset yhdeksi virastoksi, verkostoksi. Meillä on käynnissä olevaa työtä jäsenmaiden ja komission kanssa ja hallinta, neuvosto, johdon aloitteista tekee ensi vuoden toimintaa koskevia pieniä muutosehdotuksia ja nyt jäsenmaat itse asiassa tähän haavoittuvaisuuden arviointiverkostoon nimeävät omat edustajansa. Sitten resurssi puoleihin liittyen ne tullaan arvioimaan aikataulun mukaisesti. Ähm, hallintoneuvosto on arvioinut jo osan niistä ja äh, loput tullaan arvioimaan – virastossa ensi viikolla. Mitä tulee sitten yhteistyöhön, ennakkoehto ennen kuin yhteisoperaatioita voidaan äm, käynnistää kolmansien maiden kanssa on äh, sopimus ähm, operatiivista mallista. Tässä komissio on kuullut äh, virastoa ja me teimme selväksi sen, että ja tämähän on selvää myöskin jäsenmaiden näkökulmasta, että tärkeää on se, että meidän virkamiehemme, mutta myöskin resurssejamme suojataan niin, että meidän ei tarvitse esimerkiksi maksaa vientitullia. Tämä vaikuttaa hyvin perustuvaluontoiselta kysymykseltä, mutta se täytyy olla mukana näissä sopimuksissa. Hallintoneuvosto hyväksyi strategiaehdotuksen ja yhteysmiehet tullaan lähettämään Nigerin Jemen, Balkanin alueelle ja seuraava aalto. Me olemme jo tunnistaneet tarpeita ja hallintoneuvosto on hyväksynyt. Tulee suuntaantumaan Pohjois-Afrikkaan, Länsi-Afrikkaan, Afrikan sarveen ja muille alueelle. Integroitujen toimien osalta olen nyt todennut, että me suunnittelemme pian käynnistyvää operatiivista strategiaa ja haluaisin tässä yhteydessä puhua myöskin rekrytoinneista ja nykytilanteesta. Sille parlamentissa jonkin verran keskustelua käyty näistä asioista. Etupainotteisuus on vielä todellisuutta. Tämä liittyy luonnollisesti keskusteluihin, jotka ovat vielä käynnissä parlamentissa, mutta ajatuksena oli etupainottaa 50 virkaa 220, jota komissio vuodella 2017 siis ehdotti. Me olemme jo aloittaneet kuitenkin rekrytointiprosessin ja me olemme jo tunnistaneet sopivia ehdokkaita, joille on tarjottu tehtäviä. Ja sitten viimeinen asia, tämä tulee olemaan tosiaan viimeinen kohta, läpinäkyvyys ja vastuullisuus luonnollisesti, kuten olen aikaisemmin täällä Libyvaliokunnassa jo todennut, se, että virasto saa enemmän resursseja, enemmän toimivaltaa, lisää myöskin viraston vastuuta. Me olemme parantaneet tällä alalla asiakirjojen saatavuutta me loimme viraston sisälle avoimuusjärjestelmän ja näin voimme vastata, kun saamme yleisöltä pyyntöjä, jotka liittyvät asiakirjojen avoimuuteen. Tällainen on nykytilanne uuden mandaattimme toimenpanon osalta. Nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin, jos teillä sellaisia on. Kiitoksia. Jerry. Kiitoksia, herra Legeri. Te olitte täällä puhumassa asetuksen toimeenpanosta, mutta kollegat varmaankin haluaisivat kysyä myöskin kysymyksiä, jotka liittyvät laajemmin viraston toimintaan. Varmasti mielellänne voitte vastata näihin laajempiin kysymyksiin. Täällä on paljon kollegoja, jotka kysymyksiä haluavat esittää. Nyt nopeasti otan varjoesittelijät tämän asetuksen osalta ja sitten pyydän jäseniä esittämään kysymyksiä yleisesti ottaen. Hyvät kollegat, pitäytykää parissa minuutissa, jotta Frontexin edustajalle jää aikaa vasta kuunnella, sillä tässä on hyvin tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät virastoon ja nykytilanteeseen, joka on käynnissä. Aloitamme nyt asetus esittelijöistä Natalia Gresbach. Merci, euh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Ralegerille selkeästä konkreettisesta esityksestä, niin kuin aina. Muutama sana nopeasti, koska aika on kultaakin kalliimpi. Minä olen erittäin iloinen tämän uuden viraston uusista tehtävistä. Olen sitä mieltä, että meillä on nyt uusi virasto, vaikka Eurooppa palaisissa EU-keskustelussa me emme aina ole ihan hyvin ymmärtäneet, että on kyse uudesta työvälineestä. Ainakin kansalaisen näkökulmasta voisin sanoa, että heti alkuun voidaan ajatella, että tämä uusi järjestelmä, tulisiko se nyt ratkaisemaan kaikki meidän ongelmamme. Minä ainakin kun minä selitän kansalaisille uuden viraston toimintatapoja ja tehtäviä ja velvoitteita. Kerron, kuinka tärkeää se on ja kerron, kuinka haasteet ovat valtavat, mutta eh, en minä aina pysty selittämään heille, että ei se kuitenkaan missään nimessä voi ratkaista kaikkia nykyhetken vaikeita ongelmia, joihin törmäämme Euroopan tai EUn ulkorajoilla ehkä päinvastoin me voimme eh, kuitenkin tällä vahvistaa liikkumisen vapautta ja Schengenin määräyksiä. Pari pientä kommenttia kysymysten muodossa. Johdannossa tuli hyvin selkeästi esille se, että minäkin voin iloita uuden viraston olemassaolosta, mutta minulla on kolme pikkukysymystä, jotka voivat ehkä vaikuttaa hiukkasen epämukavilta. Te sanoitte linjauksistanne, strategiasta, mainitsitte nämä kuuluisat palautustoimenpiteet, me olemme aika monet jo ilmaiseet huolestumisemme näistä rajatapauksista, rajalla toteutettavista tapauksista, siis ne toteutetaan rajalla, EUn rajoilla. On kyse ihmisistä, jotka palautetaan suoraan rajalta takaisin, mutta ehkä minä erehdyn, ollaanko tässä nyt liikkumassa jollakin harmaalla, vaarallisella harmaalla alueella, jossa voi ilmetä väärinkäytöksiä. Onko väärinkäytöksiä ollut? Tämä on todella konkreettinen ensimmäinen kysymyksen. Ehkä turha te varmasti vastanne, että ei. Onko olemassa ihmisiä, jotka on palautettu ilman, että he ovat voineet esittää turvapaikkapyynnön jäsenvaltion viranomaisille? Onko tämä minun päässäni pyörivä ajatus todellisuutta? Onko se oikea? Toinen kysymys on vähän hankala epämiellyttävä. Useita välikohtauksia on kirjattu siitä, kuinka rajavartijat ovat käyttäneet aseita mm, uuden viraston toiminta, toimintamuodoissa, mikä, mikä on todellisuus, tämä pakolaisalukset, laivat, niitä ovat kuljettaneet nämä salakuljettajat tai niin sanotut ihmiskauppiaat. Se on heille hyvin tuottoisaa bisnestä. Haluaisin lisäselvityksiä tästä, ehkä mahdollisia vastauksia. Kolmas viimeinen lyhyt, mutta vaikea kysymys. miten, mikä on nykytilanne Turkin vesialueilla EUn ulkorajojen tuntumassa. Second shadow on the Kiitoksia. Toinen. Thank you, Mr. Legeri, for coming. Explaining the implementation of the mandate so far and Kiitoksia Ralli että tulitte, että selitette mandaattia ja minulla olisi muutamia kysymyksiä. Tästä valitusmenetelmästä sanoitte, että laitoitte asiat nettiin, mutta mitä ongelmia on näiden yhdyspisteiden luomisessa jäsenvaltioiden kanssa? Eivätkö ne tarjoa yhdyspisteitä, eikö heillä ole ketään, joka sopisi tehtävää? Mikä ongelma tässä on? Sitten äh, olisi hyvä, jos tämä valitusmekanismi voisi näkyä vähän selvemmin nettisivuilla. Tällä hetkellä se on vaikea löytää, eikä sitä voi edes täyttää äh, netissä. Eli se on nyt niin kuin muodollisesti täytetty tämä vaatimus, mutta se ei ole kovinkaan äh, hyödyllistä. Sitten sanotaan, että rekrytointia tapahtuu, mutta me ole, emme ole nähneet yhtään avointa tehtävähakoa perusoikeusvirkamiehelle, jotta perusoikeusvirkamies voisi eh, käsitellä eh, kaikki nämä valitukset. Hän tarvitsisi enemmän ehm, työntekijöitä, mutta ilmeisesti tällaisia virkoja ei ole haussa. Voisitteko selittää tämän? Sitten eh, olette kertoneet näistä kriteereistä, mutta mikä on tämä hetkinen tilanne tämän tämän puulin suhteen? Onko teillä jäsenvaltiot, jotka ovat sanoneet, kuinka paljon rajavartio henkilökuntaa he lähettävät? Ja sitten kolmannen maat, miten maiden kanssa aiotte tehdä yhteistyötä? Pohjois-Afrikan maat. Ja mikä oli tämä viimeinen maa, joka mainitsit? Afrikan sarven jälkeen? Sitä emme pystyneet kuulemaan. Ja mitä tarkkaan ottaen aiotte tehdä näiden maiden kanssa? Ja sitten muutamia muita asioita. UNHCR valit puhuttiin hyvin paljon kahdesta palautustapauksesta Kreikasta, jotka Kreikan viranomaiset nyt tutkivat, jotka tehtiin Frontexin välineillä, eli Frontexin liisaamalla lentokoneella. Tietenkään Frontex ei tee palautuspäätöksiä, mutta jos on Frontexin virkamiehiä paikalla, Frontexin lentokonetta käytetään, kaikki tehdään jotenkin Frontexin alaisena, niin eikö jotain pitäisi tehdä, ettei näin kävisi uudelleen. Ja lopuksi Frontex järjesti konferenssin Euroopan rannikkovartiosto kysymyksestä vain muutamia päiviä sitten. Ja yksi kutsutuista oli Itävalta ja todella haluaisin tietää, mitä ajattelette oppivanne Itävallan rannikkovartiostolta. And in, in respect... Kiitoksia. Tässä oli hyvä kysymyksiä ja haluaisinkin varmaan nopeasti nämä vastaukset kuulla. Jos kaikilla kollegoilla on paljon kysymyksiä, niin pyytäisin, että pyritte kuitenkin pitäytymään kahdessa minuutissa. Äh, aivan nopeasti edustaja Dupré, olkaa hyvä. Gerard. Äh, merci president, merci Claude. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Claude. Herra Leggeri, tervetuloa. On todella aina miellyttävää saada kuulla teitä, kuinka te olette kurinalainen ja selkeä esityksessänne, myöskin ilmaisussanne. Minulla on kolme kysymystä. Minä en halua lähteä sekoittamaan mitään, sotkemaan yhteen asioita. Minä hämmästyin ranskalaisen Le Monde-lehden esittämän raportin tai selonteon suhteen. Siinä useassa sivussa kerrottiin, että terroristit ovat toimineet ter- Pariisissa ja Brysselissä, ja suurin osa heistä olisi ollut Syyriassa oleita taistelijoita ja tulivat laittomasti takaisin EU-alueelle. En minä nyt tässä sotke yhteen terroristeja ja maahanmuuttajia. Minä otan tosiasiat esiin, jonka ranskalainen lehti otti esille. Ei tässä oli kyllä se välttämättä oikeistolaisesta tai ulkomaalaisiin vihamielisesti suhtautuvasta lehdestä. Jos minä luotan eurooppalaisiin koordinaattoreihin, jotka taistelevat terrorismia vastaan ja jotka taistelevat Europolin puitteissa, tässä on kyse taistelijoista, jotka voivat tulla myös seuraavien vuosien aikana Syyriasta EU-maa-alueella. Oletteko sitä mieltä, että turvallisuuskoneisto ja laitteisto antaa mahdollisuuden nyt tällä hetkellä raja-alueilla harjoittaa todella oleellista toimintaa, jotta voimme erottaa todelliset maahanmuuttajat näistä laittomista uskonsotureista. Toinen kysymys liittyy belgialaiseen valtiosihteeriin, jolle kuuluu maahanmuuttoasiat. Hän nimenomaan ilmoitti julkisesti, että heillä on belgialaisia asiantuntijoita, jotka on lähetetty tutkimaan asiaan. Hän tekee asian julkiseksi kertomalla, että meidän turvallisuutemme tai Belgian turvallisuus ei ole enää taattua tässä on kyse rakennuksesta, jossa on tehty tutkimuksia ja häntä olisi päivittäin uskailtu omassa työlähiympäristössään. Voiko tämä olla uskottavaa? Ovatko nämä tapahtumat sen kaltaisia, että niitä voi tulla lisää? Jos näin, niin minkä on teidän yhteenvetonne tai johtopäätöksenne näistä? Thank you very much. Um... Paljon kiitoksia. Christine Delon, olkaa hyvä. Monsieur Leggeri. Kiitos herra Leggeri teidän esityksestänne ja läsnäolostanne täällä valiokunnassa. Haluaisin puhua kahdesta erityisasiasta, kun puhutaan raja- ja merivartioiden koulutuksesta. Ollaan asettamassa ottamassa käyttöön uutta asetusta, jotta näiden, jotta erityistoiminnat, jotka kohdistetaan lapsiin ja muihin heikossa asemassa oleviin ihmisiin artiklassa 36 se olisivat jo käynnistetty. Minä olisin puhua myös työstä kolmansien maiden kanssa, jossa te veto, johon te vetoatte aika säännöllisesti. Meillä on hyödyllisiä asiakirjoja tälle kokoukselle. Saimme myös tekstin sopimuksesta, joka on tehty Kosovon kanssa toukokuun 25. päivä. Tämä teksti on julkaistu netissä, niin kuin monet muutkin vastaavat tekstit, mutta parlamenttia ei säännöllisesti informoida näistä työ, niin sanotusta työsopimuksista, joita on tehty 18 maan kanssa. Miten tämä heijastuu jokapäiväiseen työhön? Me, me saamme konkreettisia esimerkkejä yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa näiden sopimusten puitteista. Miten, miten on sitten sopimuksen laita, joka on allekirjoitettu Turkin kanssa, mainitakseni vain tämän. Ja sitten muu, moni monivuotisesta ohjelmasta virastolle 2017-2019 on sanottu, että monet voimassa olevat työohjelmat joutuvat muutosten kohteeksi, jotka liittyvät tähän uuteen asetukseen, jotka liittyvät rajamerivartiostoon. Ja siinä on velvoittavia kohtia, jotka liittyvät perusoikeuksiin. Onko tämä prosessus jo käynnistynyt työsopimusten suhteen ja miten sitä voitaisiin muuttaa, jotta se olisi yhdenpitävä perusoikeuksia olemassa olevan asetuksen kanssa. Parlamenttia pitää saada saada tästä tarkastusprosessista säännöllisesti tietoa. On myös mainittu, että uuden IFAn viraston pitäisi tiedottaa parlamenttia ennen kuin lähdetään sopimaan mitään työsopimuksia. Se edellyttää, että virasto antaa parlamentille tietoa ennen kuin tehdään sopimuksia tulevaisuudessa. Ja tällä, tai ne, jotka ovat neuvottelujen alla, esimerkiksi Senegalin, Mauritanian, Marokon, Tunisian, Libyan, Egyptin ja Brasilian kanssa. Voisitteko te kertoa meille vähän enemmän näistä Libyan kanssa meneillään olevista neuvotteluista? neuvotteluista. Haluaako viraston neuvotella myös muiden kolmansien maiden kanssa? Thank you very much. Um, Mrs. Winberg. Paljon kiitoksia. Edustaja Swinberg, olkaa hyvä. Eh, tack, herr ordförande. Och... Kiitoksia, puheenjohtaja, ja sydämelliset kiitokset herra Legerille näistä tiedoista. Mutta minulla on nyt kuitenkin muutamia kysymyksiä. Olen jo kaksi ja puoli vuotta ollut täällä parlamentissa. Se eh, alkoi Mare Nostrumilla. Sitten kolminkertaistettiin Frontexin määrärahat, jotta voitaisiin osittain kattaa Mare Nostrumin tehtävät. Ja nyt meillä on taas uusi Frontex. Mitä tässä nyt oikein tapahtuu? Minä en ymmärrä tätä, koska minä kyllä haluan ulkorajojen suojaa mutta vanhanla Frontexin eh, tehtävissä eh, oli erityisesti etsintä- ja pelastustoimet 89 prosenttisesti. Aikooko uusi Frontex myös todella suojella ulkorajojamme vai keskittyykö se eh, etsintään ja pelastukseen? Sitten vielä eräs kysymys. Ruotsi otti vastaan valtavan määrän siirtolaisia viime vuonna ja Ruotsin sisäministeri ilmoitti, että on tarkoitus palauttaa vähintään 80 000. Tuletteko te auttamaan näissä palautuksissa, jos jäsenvaltiot voivat kertoa, kuinka paljon apua ne Frontexilta tarvitsevat? Kuinka pitkälti olette valmis auttamaan jäsenvaltioita? Oletteko valmis tukemaan Ruotsia näiden 80 000 kohdalla. Sitten vielä tässä kysymys. Luin tänään, että Italia on nyt suuremman paineen alaisena, koska Kreikan tie on suljettu ja Italiaan on tullut ennätysmäärät siirtolaisia viime aikoina. Ongelmia on ollut erityisesti etsintä- ja pelastustoimissa, koska aggressiiviset ihmissalakuljettajat ovat uhanneet asein. Olenko tämä asia, jota olette tarkastellut Frontexissa, koska voihan olla, että virta nyt vahvistuu tältä puolelta. Kiitoksia. Edustaja Paljon kiitoksia. Aivan aluksi minä haluaisin korostaa sitä, että täällä parlamentissa oli suuri enemmistö, joka tunnusti sen, että jäsenmaiden ulkorajat ovat tietyssä määrin myöskin eurooppalaisia ulkorajoja. Siksi me tarvitsemme eurooppalaista rajavartio- ja merivartiotoimintaa. Kuitenkin haluaisin nyt esittää kysymyksiä nyt käytännössä tapahtuvan suhteen? Oikeastaan nyt yksi teidän toimistanne on Euroopan unionin ulkopuolisista maista kerätty tieto siitä, mitä rajoilla tapahtuu, mutta miten teet tällä tiedolla? Tällaisena aikana, jona puhutaan siitä, onko rajojen turvallisuudessa muutoksia, on ehkäpä hiukan liian myöhäistä tällaiseen työhön ryhtyä, nyt kun ollaan todettu, että uhkia on. Te myöskin mainitsitte yhteistyön kolmansien maiden kanssa, mutta uskoakseni teidän tehtävänne kolmansissa maissa ei ole taistella rikollisuutta vastaan tai demokratiaa vahvistaa. Teidän tehtävännehän on vahvistaa maiden rajoja vai teettekö te jotain muutakin? kysymykseni jälleen kerran on teidän analyysinne pohjalta se, annatteko te muilta politiikan alueilta jäsenmaille ja komissiolle tietoa, sillä monet asiat, joista me keskustelemme, ovat käynnistyneet kolmansissa maissa. Teidän analyysinne ja muiden virastojen analyysin perusteella ja kansallisten virastojen analyysien perusteella uskoakseni teidän tietonne voisi olla osa strategiaa, jolla teemme parempaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta voisimme parantaa tilannetta tai että emme ainakaan pahenna tilannetta konfliktialueella, autoritaarisissa hallinnoissa, joissa tapahtuu kidutusta ja niin edespäin. Olisiko teidän analyysinne hyödyllinen myöskin tällä alalla vai pitääkö teidän omassa roolissanne odotella vain, että tilanne pahenee niin, että se tulee suoraan meidän rajoillemme? ennen kuin voit tätä tietoa käyttää. Kiitoksia, edustaja Spinelli. <clears throat> Grazie, dottor Le- Kiitoksia, herra Leggeri, teidän esityksestänne. Minulla on muutamia kysymyksiä erityisistä ähm, voimankäytön äh, tapahtumista. Ensimmäinen on se, jonka Ska Geller mainitsi, nämä laittomat palautukset Kreikista Turkkiin. Ja paikalla oli myös kaksi Frontexin alusta 11. kesäkuuta viime vuonna. Frontexin vastaus oli se, että Kreikan alueellinen koordinointitoimisto teki tämän päätöksen – Äh, syvällisen analyysin pohjalta. Tämä liittyy pelastus- ja etsintätoimiin. Minun kysymykseni on, että mikä vastuu Frontexilla on ja mikä tässä syvällisessä analyysissä vakuutti teidät siitä, että äh, pystyttiin tämä torjuntatoimi tekemään. Toinen kysymys liittyy Amnesty Internationalin äh, ilmoitukseen väkivallan ja kidutuksen käytöstä joissakin italialaisissa mm, järjestelykeskuksissa. Italialaiset viranomaiset ovat äh, tietenkin pääasin tästä vastuussa, mutta äh, kysymys on se, että Frontex on mukana sormenjälkien äh, keräämisessä ja äh, se, joka auttaa tässä, äh, niin on myös vastuussa. Ehkä te olette eri mieltä. Ja viimeinen kysymys liittyy aseiden käyttöön ähm, siirtolaisaluksilla Kreikassa, josta Intercept puhui tämän vuoden alussa vast- kirjeeseeni vastasitte ja sanoitte, että mukana ei ollut Frontexen aluksia. Ehkäpä olette oikeassa, mutta Interceptin toimittaja, jota tutkitaan, jotta hän pystyisi pystynyt nousemaan näille aluksille, niin hänen piti pyytää Frontexilta lupaa, Oliko siellä siis Frontexin aluksia vai ei? Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Edustaja Kökop, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa. Herra Legeri on aina hienoa, kun pääsee tänne paikalle. Vuonna 2010 meillä oli Turkista tulevien äh, maahan tulijoiden virta ja tuolloin hallitukset eivät pystyneet tätä virtaa hallinnoimaan ja eurooppalainen äh, tuomioistuin tuolloin teki päätöksiä, jonka mukaan emme pystyneet eh, ihmisiä ihmisarvollisella tavalla kohtelemaan. Eh, Frontexilla oli tuolloin erittäin paljon tähän liittyviä tapauksia. Nyt jos palaamme nykyaikaan, te sanotte, että te teette integroidun rajahallinnan eh, parissa töitä ja myöskin näitä arkaluontoisia, haavoittuvaisia alueita jäsenmaiden kanssa tarkastelette jotta kaikki olisi valmiina. Nämä haavoittuvaiset alueet liittyvät myöskin turvapaikanhakujärjestelmään. Ja meidän on täytynyt esimerkiksi vuonna 2010 majoituspalveluja ja muita kehittää. Minkälaisia vastauksia teillä on tähän Kreikan kriisiin? Meillä on vastauksia, mutta meidän vastauksemme ja meidän täytyy olla Frontexin kanssa optimistisia. Meidän vastauksemme ja se, miten me olemme tämän ongelman ratkoneet, ei tuota mitään tulosta. Kreikassa on yhä ihmisiä, jotka ovat erittäin vaikeissa olosuhteissa kuukausia sen jälkeenkin, kun on tämä ongelma tunnistettu. Me emme ole tehneet sille mitään. Kuinka me voisimme optimoida tätä Frontexin toimintaa niin, että tietyillä aloilla saisimme todellista tulosta aikaan, niin ettei tämä arkistoihin päädy. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Sitten viimeinen puhuja, edustaja Nausi, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. I'm sorry that I had... Uh, kiitoksia. Uh, olen pahoillani, että minulla oli muita kiireellisiä sitoumuksia, mutta olen iloinen, että olette täällä. Voisitteko selittää minulle, minkä tyyppisiä sopimuksia tarvitsette, ehkä kahdenvälisiä kolmansien maiden kanssa tai kansainvälisiä, YK-pohjaisia, sitä varten, että voi sitten ryhtyä todellisiin toimiin Välimeren toisella puolella niin, että ehkä vältettäisiin tai voitaisiin pysäyttää laiton ihmissalakuljetus. Tämä on minun kysymykseni. Thank you very much, colleagues. Paljon kiitoksia hyvät kollegat. Kiitoksia näistä erittäin hyvistä kysymyksistä ja ajankäytöstä. Nämä kysymykset liittyvät äh, astukseen, herra Legeri, mutta tehän olette hyvin kokenut ja ymmärrätte varmaankin, että nyt meillä on niin lyhyt aika käytössämme, että kysymykset olivat äh, tällaisia. Nyt äh, pyytäisin, että menette näihin hyvin syvällisiin kysymyksiin. Nyt olkaa hyvä, meillä on kylliksi aikaa, mennä yksityiskohtiin vastauksessanne sekin on mahdollista. Olkaa hyvä. Mr. Chairman and... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia parlamentin jäseniä, jotka esittivät hyvin paljon kysymyksiä. Tämä osoittaa kiinnostusta ja yritän vastata yksityiskohtaisella tavalla niin pitkälti kuin mahdollista. Yritän, jos vain mahdollista, vastata myös eh, tuon parlamentin jäsenen kielellä, joten vastaan ensin ranskaksi ja sitten ehkä englanniksi ja sitten ehkä vielä taas ranskaksi. La question relative à mitä tulee niihin palautustoimenpiteisiin, joita olisi toteutettu rajoilla ja kyse siitä, onko tässä ollut väärinkäytöksiä ja ne ihmiset, jotka olisivat, eivät, olisi, eivät olisi pystyneet laatimaan turvapaikkaanomusta. Juridisesti tässä on kaksi tyyppitapausta. Ensinnäkin ensinnäinen tämä palautus tai loitontaminen. Tässä on kyse tapauksesta vuodelta 2008 15 tässä on kyse niistä ihmistä, jotka ovat tulleet EU-jäsenvaltion alueella ja jotka hallinnollisen toimenpiteiden jälkeen on palautettu kolmanteen maahan tai kolmansiin maihin. On toinen tapaus, joka teillä, jota te, jonka te kuvailitte, jossa on kyse siitä, että ei ole hyväksytty pyyntöä tai ainakaan Schengenin määräysten mukaan ja siihen liittyvien säännösten mukaan, kun ihminen ulkoma, ulkomailta tullut, siis joka ei ole EU-kansalainen, joka ei voi hyötyä eurooppalaisesta vapaasta liikkumisesta, jos tämä ihminen ei täytä kaikkia vaateita. Hänellä ei ole viisumia eikä passia eikä ole olemassa olevia henkilöasiakirjoja eikä täytä joitakin rahoituksellisia ehtoja, joita edellytään, joka Schengenin tiedosto vaatii silloin nämä kriteerit ovat nimenomaan näitä ja Schengenin raja säännöstö Frontexin mukaan haluaa toimia myös sillä tavalla, että kun ihminen ilmoittaa, että hän tarvitsee suojelua, niin silloin rajavartiolaitoksen tai merivartiolaitoksen tehtävänä on, on annettava pääsy tälle henkilölle päästä turvapaikkaviranomaisten pakeille. Tämän minä voin nyt sanoa näistä toimista, joita Frontex on toteuttanut. Minä en ole saanut mitään todistusaineistoa tai selontekoa raporttia äh, Frontexin rajavartio- tai merirajavartiolaitokselta vastaavista tapauksista. Kyllä minulle tulee tietoa kansalaisjärjestöiltä, postia, ja tuolloin, jos on aihetta, me käynnistämme tutkimuksia niissä rajoissa, joissa voidaan toteuttaa – minä olen tällä hetkellä hyvin huolellisesti tutkimassa joitakin tapauksia ja tilanteita, jotka voivat syntyä joillakin EUn maa, ulkoisilla maarajoilla. Minulla ei ole mitään dokumentoituja tapauksia vastaavista, joita minulle esitettiin. On tietysti tapauksia, joissa on tullut esille tuliaseen käyttö. Se on vähän paradoksaalista, että tänä päivänä minä joudun vastaamaan tämän tyyppisiin kysymyksiin, kun kun te kuitenkin te olette itse kuulleet tästä Frontexin avoimuuspolitiikan välityksellä ja avulla. On ollut tapauksia, on ollut lukuisia tapauksia Kreikassa, se pitää myöntää. On myös ollut tapauksia, joissa rajavartion edustajat ovat joutuneet käyttämään tulia aseita. On ollut laukausten vaihtoa tai on kuultu laukauksia – useaan otteeseen. Tässä oli kyse vuodesta 2015 tapauksista Kreikan ja Turkin välillä ja kyse myös Kreikan ja Turkin aluevesistä on tehty raportteja välikohtauksista, jotka lähetettiin Frontexille, koska meidän aluksemme todistivat tapauksia, olivat aivan lähettyvillä, mutta eivät joutuneet sekaantumaan tähän tuliaseen käyttöön. Minusta on tärkeää välittää tämä, tiedottaa tämä. Eräs toimittaja hyväksyi tämän avoimuuden nimissä ja tämä lehtitoimittaja uskoi, että hän oli nähnyt asiakirjaa, jotka olisivat vuotaneet. Hän oli saanut, pää, hänelle annettiin asiakirjaa, johon meillä oli täysi lupa luovuttaa ne hänelle. Tämä on ihan luonnollista mielenkiintoa. Ja, mm, mutta totta kai on myönnettävä, että joskus on käytetty tulta, tuliaseita. Tämä on ollut ehkä valitettavan tyypillistä Kreikalle. Johtuuko se Kreikan lainsäädännöstä myöskin? Ei, ei, eh, ei, ei saa lähteä liikaa yleistämään, mutta mitä tapahtuu Frontexin operaatioissa? Jos ajattelemme operatiivista tasoa, meillä on määräyksiä, jotka liittyvät itse puolustukseen oikeutettuun itsepuolutukseen. Ja tietysti tämä vaihtelee maasta toiseen. Ei se ole samanlaista Kreikassa kuin mitä se on Italiassa. On myös suositeltu aluksille ja meri- ja rajavartio laitoksille, jotka eivät ole vastaanottavien maiden edustajia, ne jotka ovat italialaisia Italiassa tai kreikkalaisia Kreikassa, aluevesillä tai maarajan tuntumassa, on suositeltu pidättäytymästä tuliaseiden käytöstä. Mutta jos joskus on tilanteita, jossa on pakko tehdä jo, ja silloin voidaan vedota paikalliseen voimassa olevaan lakiin. Mutta onneksi mikään Frontexin aluksista ei ole joutunut näihin tuliaseiden käyttötilaisuuksiin, ainakin minun pyynnöstäni. Kreikan virasto, viranomaisten minulle toimittamissa asiakirjoissa sanotaan, että ei ole tahallisesti lähdetty mm, käyttämään tuliaseita ainakaan maahanmuuttajia vastaan. Ehkä joskus on käynyt niin, että näitä laittomia salakuljettajia vastaan on jouduttu käyttämään tuliaseita ja silloin syntyy valitettavia onnettomuuksia, joista viattomat joutuvat kärsimään. Ehkä minä, tästä, eh, tässä oli mitä voin sanoa tuliaseiden käytöstä. Oli myös kysymys nykytilanteesta Turkin ja Kreikan välillä merialueilla merirajojen tuntumassa. Tänä päivänä meillä on noin kunta maahanmuuttajaa päivittäin, 120 päivittäin Turkista ja lähtevät Kreikan saarille helmikuussa tänä vuonna keskimäärin 2000-2500 ihmistä, jotka tulivat Turkista Kreikan saarille. Eli tilanne on tuntuvasti muuttunut. Mutta kuitenkin nämä hotspotit, maahanmuuttajien vastaanottokeskukset Kreikan saarilla ovat ylikansoitettuja – siellä on majoitettu kaksinkertaisesti ihmisiä suhteessa vastaanottokapasiteettiin. Yhteistyö operatiivisella tasolla Turkin kanssa toimii. Se toimii sillä tavalla kuin miten me olemme voineet todeta, että Turkin rajavartiosto on ryhtynyt, ryhtynyt myös meripelastustoimenpiteisiin ja kun on kyse sitten palauttamistoimenpiteistä, joka sovittiin Turkin ja EUn välillä. Julkilausuma maaliskuun 20. päivältä kertoo, että Turkin viranomaiset ovat yhteistyöhenkisiä operatiivisella tasolla, niin kuin siitä sovittiin eh, EUn huippukokouksessa ja eh, Turkin viranomaisten kanssa. Nyt vastaan englanniksi joihinkin toisiin kysymyksiin, kysymyksiin, jotka liittyvät yhdyspisteisiin jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin eh, tämä mekanismi panna täytäntöön. Ajatus on se, että viraston sisällä perusoikeusvirkamies on riippumaton, eh, kun hän tekee tutkimuksia perustuen valituksiin. Eli kun kansalliset henkilökunnan jäsenet, jotka lähetetään Frontex-operaation puitteissa, ovat mukana perusoikeuksien rikkomuksessa tai epäilyssä perusoikeuksien rikkomuksesta, pitäisi olla tällainen peilikuvanomainen tilanne niin, että kansalliset viranomaiset nimittävät nimittäisivät jonkun virkamiehen, joka voi olla oikeusasiamies tai joku muu riippumaton henkilö, joka voi olla Frontexin perusoikeusvirkamiehen keskustelukumppani niin, että asia etenee kansallisella tasalla. Frontex järjestää tapaamisen jäsenvaltion kanssa, jotta tällainen verkosto voidaan luoda. Tämä tapaaminen järjestää muistaakseni Brysselissä joulukuussa ja tulos, jota odotetaan, on se, että jäsenvaltio nimittää riippumattomat vastapuolet niin, että Frontexin perusoikeusvirkamiehellä on verkosto käsitellä tällaisia tutkintoja. versio siitä. Me teemme työtä sen parissa, mitä tulee tähän valitusmekanismin käytettävyyteen. Jos pystymme pääsyä siihen parantamaan, niin teemme sen. Mutta minun on myös sanottava, että näissä järjestelykeskuksissa yhteisissä toimissa ja eh, ennen kuin Frontexin henkilökunta mm, ryhtyy toimiin, niin meillä on koulutusta, jotta rannikkovartijat ja rajavartijat ovat tietoisia tästä valitusmenetelmästä ja tietää, miten käsitellä tätä, käsitellä sellaisia ö, siirtolaisia, jotka haluavat tehdä valituksen. He voivat tehdä valituksen myös paperilla, jos he eivät voi tehdä sitä netissä tai tulostaa asiakirjaa. Sitten perusoikeus, virkamies ja toimisto koska, koska meillä oli aikaisemmin yksi henkilö, niin nyt meillä on perusoikeus, virkamies ja myös henkilö, joka avustaa häntä, ikään kuin tällainen varahenkilö. Ja rekrytoinneista, no tämänhetkisessä rekrytointiprosessissa – on joitakin henkilökunnan jäseniä, jotka äh, yhden tarkoitus prosessoida näitä valituksia. Tähän mennessä uuden mekanismin kautta ei ole vielä muodollista valitusta tehty, mutta tietenkin suunnitelmana on rekrytoida tammikuussa minun vastuullani, koska minä olen vastuussa määrärahojen käytöstä virastossa. Minä noin vihreää valoa perusoikeusvirkamiehelle, jotta hän saattaa, saa avata kaksi virkaa henkilöille, jotka työskentelevät tämän asian parissa. Ja heti kun budjetti 2017 on käytössämme, niin hän voi rekrytoida nämä ylimääräiset henkilöt. Sitten näistä puuleista. Meillä on erilaisia puuleja Frontex-asetuksessa kolme, poolia, joiden tarkoituksena on käsitellä palautuksia, nopean reaktion puuli, rajavartio ja rannikkovartiotiimeille. Ja nyt ensi viikolla me tulemme nämä saattamaan valmiiksi. Jäsenvaltioiden on noudattaakseen asetusta tarjottava eh, tietty määrä rannikko- ja rajavartiohenkilöstöä eh, näitä puuleja varten, joten jokainen jäsenvaltio kyllä tietää, kuinka monta rannikko- ja rajavartia eh, on tarjottava. Me keskustelemme nyt jäsenvaltioiden kanssa, jotta voisimme hienosäätää tämän määrän per profiili, koska asetus kyllä sanoo, kuinka paljon, mutta meidän täytyy sitten määritellä, minkä tyyppistä henkilökuntaa esimerkiksi Keski-Euroopan valtiot, joilla ei ole merta ympärillään, niin nämä valtiot tuskin tulevat tarjoamaan rannikkovartioita. En ainakaan odota sitä, joten meidän täytyy vähän hienosäätää tätä perustuen maantieteelliseen sijaintiin ja tarpeisiin. Mutta Keskusteluja käydään nyt jäsenvaltioiden kanssa ja todennäköisesti ne saadaan joulukuun puoleen väliin mennessä päätökseen. Yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Täällä oli paljon kysymyksiä. No, oli eh, eräs tietty kysymys, joka liittyi tähän Silk Road-maihin. Tämä on aloitteen nimi, jossa Frontex oli mukana ja Euroopan unioni rahoittaa sitä. Tässä puhutaan Bangladeshin, Afganistanin, Pakistanin kaltaisista maista. Ehkäpä unohdin jotkut niistä, mutta puhumme siis näistä maista tällä alueella. Eli minkälaista yhteistyötä meillä on noin yleensä, kolmansien maiden kanssa. Meillä on työjärjestelyjä, mutta todennäköisesti meidän on hieno saadettava näiden työjärjestelyjen sisältöä esimerkiksi Balkanin maiden kanssa ja sellaisten maiden kanssa, jotka ovat ehdokkaana Euroopan unionin jäsenvaltioiksi tai saattavat sellaisiksi muuttua, niin niiden kanssa työskentelyjärjestelyt ovat erilaisia. Silloin tarkoituksena on pohjata eh, maata liittymiselle, luoda kapasiteetteja, valmistella maata siihen, että se pystyy noudattamaan EU-lainsäädäntöä rajavartioinnin ja eh, siirtolaisten hallinnoinnin suhteen. Tähän kuuluu tietenkin myös perusoikeuksien noudattaminen. Sitten kun on kuuse ähm, maista, jotka ovat kaukana Euroopan unionista tai joista ei tule koskaan äh, ehdokasvaltiota, niin me käymme äh, vuoropuhelua riskinanalyysistä, mutta emme äh, keskustele henkilötiedoista, koska meillä on EU-sääntöjä henkilötiedon vaihtoehtoja johdosta ja on aivan selvää, että kolmansien maiden kanssa meillä ei ole oikeuspuitteistoa tätä varten. Sitten palautuksista. Meillä oli paljon kysymyksiä niistä. Jotkut liittyivät palautustoimiin Kreikan ja Turkin välillä. Tämä on toimintaa. jota neuvosto pyysi, ja se valtiot siis pyysivät EU-Turkki julkilausuman jälkeen maaliskuussa. Virasto noudattaa samaa menetelmää kuin palautusoperaatioiden suhteen. Meidän standardimme ovat käytössä, kun on kyse valvonnasta ja voin kertoa teille, että tiedän, että on useaan otteeseen ollut tilanteita, joista kansalaisjärjestöt tai parlamentin jäsenet ovat raportoineet. Kun tällaisia tilanteita syntyy, niin me tarkastamme asian. Sääntöjen ja asetuksen ja EU-lainsäädännön mukaan viraston ei ole toimivaltainen arvioimaan, onko jonkun henkilön palautus perusteltu vai ei. Virasto ei voi sitä päättää. Viraston täytyy varmistaa, että tätä valvotaan oikealla tavalla ja että henkilön perusoikeuksia kunnioitetaan palautuksen aikana. Annan tästä esimerkin. Minulle eräs tunnettu kansalaisjärjestö kertoi muutama viikko kuukausi sitten, että tämän kansalaisjärjestön mukaan kaksi ihmistä oli määrä palauttaa Kreikan saarilta Turkkiin ja tämä kansalaisjärjestö ilmoitti minulle, että tässä oli uhka siitä, että nämä henkilöt ehkä joutuisivat tuomioistuimen eteen tai eivät siis päätyisi turvalliseen maahan, jos ne palautettaisiin. Mielestäni tämä ei ollut viraston toimivaltuuksissa, mutta heti tarkistin Kreikan viranomaisilta, olivatko ne eh, nimet, jotka kansalaisjärjestö eh, antoi minulle seuraavan päivän listalla ja minä sitten ilmoitin kansalaisjärjestölle, että nämä nimet eivät olleet seuraavaa palautuspäätöstä, seuraavaa palautusta varten mukana olevien ihmisten listalla. Oli myös eräs kysymys Syyrian kansalaisista, jotka ilmeisesti ähm, väittivät, etteivät he äh, voineet hakea turvapaikkaa Kreikasta. Me tutkimme tätä asiaa yhdessä Kreikan viranomaisten kanssa, vaikka tämäkään ei jälleen täysin ole toimivaltuuksissani, koska minun tehtäväni ei ole arvioida kansallisen päätöksen oikeellisuutta, mutta haluan kuitenkin varmistaa, että viraston tarjoamat resurssit eh, eivät ole mukana rikkomassa perusoikeuksia tässä se, mitä voin sanoa tästä hyvinkin kinkkisestä kysymyksestä oikeudellisesta näkökulmasta. Ja olemme kyllä täällä varmistamassa, että kaikissa olosuhteissa perusoikeuksia noudatetaan. Sitten esittiin kysymys Australiasta. Anteeksi, tulkkien täytyy poistua. Jos kollegalle sopii, voimme jatkaa englanniksi. Tulkit ovat ilmoittaneet, että heidän täytyy poistua 12.35, mutta voimme jatkaa englanniksi, kollegat, jos äh, tämä sopii kaikille, sillä minusta tuntuu, että me tarvitsemme nämä vastaukset. Natali, sopiiko tämä? Is it okay? Because I really want the answers, but today the interpreters can't go beyond 12.35. Niin, me olemme tulkkeja liian monta kertaa jo